Okay, colleagues, can I start the meeting again, please? We've got the two reports to go through. Niin, kollegat, voisimme aloittaa, koska meillä on tieliikennekelpoispaketti tulossa tässä käsittelyyn. Meillä on kolme ehdotusta tähän liittyen käsiteltävänä. Voin aloittaa herra Kuunilla ja sitten Senlovia ja sitten Savisaar Thomas seuraavaksi tämän jälkeen. Ja sitten voitte kommentoida. Herra Kuun, olkaa hyvä, voitte aloittaa. Ja, danke, President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Meillä on komission ehdotus liittyen kausiluontoisia tarkastuksia, katsastuksia. Ja meillä on myöskin ensimmäisiä kommentteja ja arviointeja tähän liittyen. Ja oikeastaan näissä yleisissä tavoitteissa on samaa mieltä, mitä tulee turvallisuuteen – Pitää luoda harmonisointi ei pelkästään teknisen valvonnan suhteen, vaan myöskin teknisten standardien suhteen ajoneuvoille Euroopassa. Me tarvitsemme enemmän liikenneturvallisuutta ja liikennekuolemia pitää vähentää. Tarvitsemme myöskin vähemmän vakavasti loukkaantuneita Euroopassa. Tämä on se tavoite eurooppalaisille kansalaisille unionissa. Ja me tulee pakokaasututkimuksiin myöskin parempi ympäristön suoja on tavoitteena. Meillä on tällä hetkellä 35 000 kuolemaan johtavaa onnettomuutta vuodessa. Ja jos vaikka 5-6 prosenttiakin näistä taisi leikattua paremman teknisen valvonnan avulla, niin tämä olisi suuri menestys. Moottoripyörissä tämä määrä on vielä huomattavasti suurempi. Ja teknisten tarkastusten välinen ero ja standardin välinen ero on suurempi. Joten uskon, että tässä meidän pitää todellakin yhdessä huolehtia, että soveltamisala on selkeästi määritelty. Teknisiä standardeja pitää harmonisoida, pitää myöskin erityisesti katsoa valvovien elinteen elinten riippumattomuutta ja tarkastavien insinöörien pätevyys pitää olla tietyllä tasolla. Ja myöskin huoltamot, niillä on tärkeä rooli tässä yhteydessä, mitä olla tekniset valmiudet, jotta ne voivat tehdä myös katsastukset asianmukaisesti. Katsastus pitäisi tapahtua aina kunkin maan puitteissa, jossa ajoneuvo on rekisterissä, mutta tietenkin voidaan katsoa tätä myöskin eurooppalaisella alueella. Katsastusväli, kuten komissiokin on ehdottanut, ne ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa. Toisaalta henkilöajoneuvot ja matkailuautot ja myöskin vaunut kuuluvat tähän 750 kilosta 3,5 tonniin, kaksi ja kolme pyöräiset kevyt moottoriajoneuvot, niillä on sama väli 2, 1. Joissain maissa, myöskin uusilla ajoneuvoilla on kolmevuotinen väli, kunnes joudutaan katsastukseen menemään, ja sitten kaksi kaksi tämän jälkeen. Kysymys onkin siitä, miten voimme ottaa sitten kilometrimäärät ajoneuvolla ajetaan katsastusväliin välissä huomioon. Ja tämän takia on tärkeää, että me myös sovimme siitä, että minkä kilometrin määrän jälkeen tällainen tekninen katsastus tehdään. Täällä puhutaan neljästä vuodesta, eikä yli 160, 160 000 kilometriä saisi olla mittarissa. Komissioehdotuksessa lukee näin. Tietenkin väliä voidaan vielä katsoa, että voidaan keskustella. Mutta on tärkeää, että myöskin ottaa huomioon kaksipyöräiset ajoneuvot tässä yhteydessä. Meillä on myöskin Eurooppalainen kattojärjestö, tarkastavien elinten kattojärjestö, katsastusvirastojen järjestö, jossa komissio on keskustellut heidän kanssaan teknisistä standardeista hyvin tarkkaan. Ja tarpeen on se, että seuraavat neljä, viisi asiaa otetaan huomioon, jotka tarkistetaan sitten katsastuksen yhteydessä, mitä tunnistaa ajoneuvo, se on tärkeää. Sitten jarrut, ohjaus ja se, että on hyvä näkyvyys ajoneuvon sisällä, ajoneuvon, ajoneuvon ajajan taholta, sitten sähköjärjestelmät ja sitten myöskin kori ja akseli ja myöskin renkaat itse ne tulisi ottaa myös mukaan listalle. Tässä tämä yleiskuva. Uskon, että kaikki osapuolet tulevat sitten olemaan mukana kuulemistilaisuudessa, nämä kaikki alan asiantuntijat. Tämä on tärkeää, että katsastuslaitokset ovat mukana tässä, mutta myös suuret toimijat, kuten järjestöt edustavat ajoneuvon haltijoita, ja ajoneuvon käyttäjiä ja ajoneuvon valmistajat myös, jotka tietenkin pyrkivät korkeisiin teknisiin standardeihin ja antavat sitten sähköisissä tarkastuksissa tietonsa käyttöön. Joten uskon, että saamme tästä hyvän vähimmäisvaatimusluettelon ja tulen sitten yhdessä varjoesittelijöiden kanssa käymään tätä työtä läpi. Tunnen hänet jo edellisistä mietinnöistä. Mutta neuvoston suhteen tilanne ei näytä kovinkaan valoisalta. Neuvosto ensin sopi, ettei ole asetusta, vaan direktiivi olisi parempi heidän mielestään. Tämä tarkoittaa sitä, että kansalliset lait sitten panot täytäntöön se, mitä eurooppalaisissa suuntavivoissa määrätään. Uusimmat tiedot kertovat, että mennään tämän direktiivin 2049 suuntaan, jos todetaan, että tämä, tämä hetken tilanne riittäisi, mikä siellä on määritelty. Juuri tällaiset transitmaat, jotka ovat siis maat ovat Euroopan keskellä, joiden kautta kuljetaan, joita heitä varmaan se kiinnostaisi, että liikenne turvallisuutta parannetaan lähivuosina, koska liikenne lisääntyy 15-20 prosenttia. Tämän takia pitää parantaa infrastruktuuria, että voidaan parantaa turvallisuutta ja tämän takia myöskin ajoneuvojen teknistä tasoa pitää nostaa yhteiselle hyvälle tasolle. Tässä ensimmäisiä ajatuksia. Odotan innolla yhteistyötä. Kiitoksia puheenjohtaja. Děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem zpravodaj. Puheenjohtaja. Minä olen esittelijä esityksessä, joka koskee tienvarsitarkastuksia. Se on eh, asetusluonnoksella pyritään koromaan nykyinen direktiivi vuodelta 2000. Kysymys on uusista harmonisoiduista säännöistä, jotka koskevat eh, ajoneuvojen tiekelpoisuutta, joka tehdään satunnaisuuden periaatteella. Tämä on osa Euroopan liikennepolitiikkaa, koska tämä on jatkoa sekä valkoiselle kirjalle että 2011-2020 turvallisuusstrategialle. Tämä on hyväksytty Euroopan parlamentissa, mutta se on myöskin johdonmukainen suhteessa 2020 strategiaan. Nyt tämä viittaa tällä hetkellä kuorma-ajoitoihin, joiden massa on yli 3,5 tonnia – ja myöskin yli kahdeksan matkustajan kuljettamiseen käytettäviin ajoneuvoihin. Se viittaa myöskin muihin kuorma-autoihin ja niin perävaunuihin, joiden paino on yli 3,5 tonnia, jolla ajetaan yli 20 kilometrin nopeutta. Tämä tavoite on sadakaan parempaa valvontaa. Ensinnäkin eh, täytyy olla riskinarviointijärjestelmä käytössä, täytyy keskittyä niihin toimijoihin, joiden tulokset on huonoja määräaikaiskokeissa, ne kaikkia nämä toimijat sitten, joilla on hyvä taso, heitä pitäisi kohdella paremmin. Tämän uuden säädöksen olisi myöskin koskea tarkistusten laatua ja myöskin henkilöstön kouluttamista, joka vastaa näistä tarkistuksista niin, että ne tehdään johdonmukaisesti samalla tavoin kaikissa jäsenvaltioissa, niin että voidaan poistaa mahdolliset epäreilut käytänteet. Tähän liittyy myöskin uusia vähimmäistasoja jokaisen jäsenvaltion osalta. Ja tällä hetkellä tämä määrä on 5 prosenttia rekisteröidyistä ajoneuvoista. Komissio pystyy jossakin vaiheessa määrittelemään vakavammat ristiriidat, joita tässä on, mutta ne täytyisi pystyä, tämä kautta pitäisi pystyä eliminoimaan käyttäen näitä satunnaisia tarkistuksia. Tarvitsisi myöskin voida koota paremmin tietoa jäsenvaltioista. Täytyy olla yksi yhdyspiste jokaisessa jäsenvaltiossa tiedon keräämiseksi ja tilastojen laatimiseksi. Kahdesti vuodessa nämä tiedot välitetään komissiolle. Minusta äärimmäisen tärkeää tässä on, että ovat liitteet, jossa komissio ottaa ottaa esille ne kysymykset, joita näissä tievaistarkastuksissa tutkitaan. Ennen kaikkea liite neljä on tässä hyvin tärkeä, koska siinä on mainittu säännöt, jotka liittyvät kuorman tarkistamiseen. Tämä liittyy esimerkiksi painoon, koska liian suurella painolla on merkitystä sekä tieturvallisuuden että teiden laadun kannalta. Me olemme puhuneet liikenneturvallisuudesta, mutta lisäksi myös tietysti kustannuksista. Esittelijänä haluaisin painottaa myöskin kuljetusyhtiöiden vastuu. Niiden täytyisi ottaa täysin vastuu asiasta, koska kuljettajat käytännössä ovat vain palveluntarjoajia, jotka työskentelevät näille huolintayhtiöille vastaaville. Olisi myöskin varmistettava johdonmukaisuus suhteessa lepoaikoja koskeviin, koskevaan direktiiviin vuodelta 2006. Valvonnan, valvontatarkistusten kesto, sen ei tulisi vaikuttaa millään tavoin ajoaikaan. Haluaisin esittää komissiolle kysymyksen. Onko komissiolla erityisiä lukuja siitä, mitä vaikutuksia tällä ehdotuksella voisi olla ympäristöturvallisuuteen, ympäristöön ylipäätään. Ja tämä prosenttiosuus, joka täällä mainittiin aiemmin, 5 prosenttia, onko komissiolla mitään tietoa siitä, mitkä maat ovat jo pystyneet noudattamaan tätä vaatimusta? Ja kolmas kysymykseni koskee tarkastuksia, jotka, liittyvät, jotka perustuvat riskiprofiiliin. Sitähän on tehty Yhdysvallo, yhdistyneessä kuningaskunnassa. Onko komissiolla mitään tietoa mistään muusta jäsenvaltiosta, joka olisi ottanut tällaisen käytännön käyttöön? Ja mistä päivämäärästä lähtien tämä voidaan, tämä voidaan olettaa tapahtuvan Euroopan tasolla? Seuraava kysymykseni koskee sitten perustarkastuksia ja maksimimääräaikoja. Odotan mielenkiinnolla kuulemista, jota olemme valmistelemassa varjoesitelijöiden kanssa ja muiden esitelijöiden kanssa, ja odotan mielenkiinnolla tätä läheistä yhteistyötä. Ja sitten Rova Savisaar, olkaa hyvä, kolmas osa. Hyvät kollegit. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Hyvät komission edustajat, tämä katsastuspaketti on hyvin tärkeä liikenneturvallisuuden ja ympäristön kannalta komissio antoi tämän ehdotuksen. Tämä on hyvä asia. Toivon, että Euroopan parlamentti pian voisi täydentää tämän paketin valmiiksi. Minulla on joitakin lähtökohtia ollut tässä työssäni koskien rekisteröi, rekisterikilpiä ja tätä kokonaisuutta liitteet on täydennettävä niin, että että rekisteröintiasiakirjat heijastelevat katsastusten voimassaoloaikaa ja tämän pitäisi olla näin kaikissa jäsenvaltioissa. Olisi myös täsmennettävä nämä asiat erityisasetuksessa. Asiakirjat on hankittava ajoneuvojen käyttäjien taholta – tietokantoja on luotava sinne, missä niitä ei vielä ole, ja kunnianhimoisesti on toimittava, jotta voitaisiin tehdä nämä tietokannat yhteensopiviksi ja linkitettävä ne todistusten myöntäneeseen jäsenvaltion Tästä olen kuitenkin vähän skeptinen, mitä tulee tämän edistymiseen. Muistamme kyllä, mitä tapahtui tietojen vaihtoasiassa, tie, liikenneturvallisuudessa. Tätä käsiteltiin joitakin aikoja sitten neuvostossa. Vähän jarruteltiin tietojen jakamissa asiassa. Edelleen silloin, kun ajoneuvo muut mutta omistaja ja rekisteröintien niin komissio on sitä mieltä, että tarvitaan uusi tarkastus. Olen ehkä tästä eri mieltä. Tietenkin tarvitaan vastaavia vaatimuksia, kun ajoneuvon rekisteröidään uudelleen, niin todellinen jäsenvaltio ei, ei muutu. On myös täsmennettävä, mitä silloin tapahtuu, kun ajoneuvo vaihtaa omistajaa kun ajoneuvo myydään ja rekisteröidään uuden omistajan nime, nimissä. Ajoneuvon vaihtaessa omistajaa uudella omistajalla on tietty aika rekisteröitymistä varten omiin nimiinsä. Mitä tässä väliajassa sitten tapahtuu ennen kuin uusi rekisteröinti on tehty? Siinä on vähän harmaata aluetta vastuiden suhteen tässä asiassa vastuut olisi selvennettävä, kun edellisellä omistajalla on vielä oma nimensä rekistereissä ja asiakirjoissa. Eli tämä siirtymävaihe tässä on ajanjakso, joka olisi vielä selvennettävä. Toivon, että voimme tehdä rakentavaa työtä niin kuin tähänkin asti. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Savisaar. At the moment... Kiitoksia, Rova Savisaar. Herra ja pen ja muut ovat tällä listalla. Haluatko muu vielä täällä puheenvuoro? Markus, the... Markus, haluatko vielä tällä listalla? Okei, okay, hyvä. Okei, okay, start with Mr. Ertug. Ertug, olkaa hyvä. Eh, Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollega Kuun. Kiitos hänelle, joka esitteli tämä katsastus, mietin, tässä on jotakin asioita, jotka ovat myönteisiä ja haluan mainita ne lyhyesti, niin että lopuksi sitten vielä otan kaksi kolme asiaa esille, jotka ovat täysin ymmärrettäviä ja jotka haluan sitten muotoilen, muotoilen kysymykseni, niin tekniset katsastukset on tärkeää, että ne koskevat myöskin äh, perävaunuja ja ist es in der Tat ähm, um, eine Situation, eine Situation. Kevyitä moottoriajoneuvoja. Ja koska useimmat tai monet kuolemantapaukset tapahtuvat juuri tällä alueella, tästä syystä minusta olisi tärkeää, että tähän puututtaisiin. Sen lisäksi on myönteistä, että tiedonvaihto katsastuspaikan ja jäsenvaltioiden viranomaisten välillä paranee, koska niiden selvitysten mukaan, joita olen tehnyt tällä hetkellä, 5-12 prosenttia käytetyistä autoista, niiden osalta tilanne on se, että mittareita on manipuloitu, matkamittareita on manipuloitu, ja tämä on asia, jonka osalta on puututtava asiaan, ja tätä pitäisi jollakin tärkeänä. Sen lisäksi on tärkeää, että tutkitaan, harmonisoidaan myöskin luettelo siitä, mitä tutkitaan, että ei tapahdu mitään katsastusmatkailua, vaan tärkeää, että tutkitaan, katsastus tapahtuisi kaikkialla saman luettelon, samojen periaatteiden mukaisesti. Se, mitä minä pidän periaatteessa tärkeänä, mutta jonka merkitystä en oikein ymmärrä, on se, että jos oikein ymmärsin, on niin, että koulutus on erityisen tärkeää, että sitä pyritään yhdenmukaistamaan ja että katsastajien riippumattomuus nousee etualalle. Sitten kysyn, mitä tämä oikein tarkoittaa? Kuka saa kaikkea katsastaa? Onko nyt tarkoitus niin, että että yrityksen mestari, joka korjaa autoja jossakin korjaamossa, niin saako hän myöskin toisessa rakennuksessa tai toisessa tilassa kenties tehdä katsastuksia. Tämä olisi minusta ongelmallista. Ja koulutuksessa, kun mitä tulee niihin vaatimuksiin, joita katsastajan täy, siitä mitä katsastajan täytyy hallita, Toivottavasti tässä ei tapahdu mitään yhtenäistämistä, joka alentaa normeja. Haluaisin todeta, että miksi ammattipätevyysdirektiivi, joka koski terveydenhuollon ammatteja, olemme nimenomaan menneet toiseen suuntaan. Siellä halutaan korottaa koulutuksen kesto enin, vähintään 18 vuodeksi ja halutaan kulkea menemään toiseen suuntaan. Eli tämä minusta ei nyt, tämä asia ei sinänsä sovi tietenkään tänne liikennevaliokuntaan, haluaisin ottaa tämän esimerkin, esimerkkinä että kysymys on ristiriidasta. Ja sitten kysymykseni Euroopan komissiolle, ja toivotan tähän saadaan vielä vastauskin. Euroopan komissio perustelee asiaa niin, että teknisten puutteiden vuoksi noin 5,7 prosenttia kuolemantapauksista syntyy liikenteessä ja Saksan autolobbarit tulevat vain 0,5 prosenttiin siitä, että tapahtuu näiltä tämä olisi, nämä olisivat syynä vakaviin auto-onnettomuuksiin. Tämä on tietysti huomattava ero, mikä tässä on, ja haluaisin kuulla perustelut siitä, ehkä komissio voisi puuttua asiaan. Paperista saatoin myös nähdä, kenties ymmärsin sen väärin, että vaihdettaessa ajoneuvoa, miksi myytäessä ajoneuvoa, on välttämätöntä, että tapahtuu uusi katsastus. Ja minusta, jos nyt oikein ymmärrän, Tämä olisi liian pitkälle menevää, sillä miksi, koska eihän tutkita kuljettajaa, vaan ajoneuvoja. Jos ajoneuvo on juuri ollut esimerkiksi katsastuksessa, niin eikä ole välttämätöntä, kun omistaja vaihtuu, tapahtua tällaista uutta katsastusta. Tämä on minusta hiukan ongelmallista. Ja nyt komission mukaan seitsemän vuoden jälkeen on tarkoitus, että on vuotuinen katsastus. Mehän kaikki tiedämme, että ne, jotka ajavat vanhempia autoja ovat ennen kaikkea niitä, joilla on myöskin vähemmän rahaa, ja sitten heidän pitäisi se, joka seitsemän vuoden jälkeen mennä joka vuosi autossa kanssa katsastukseen. Tämä minusta olisi ongelmallista, mutta muuten kaikki on tässä mainittu, mikä oli tärkeää, mutta haluaisin vastauksen kysymyksiin. Mr. Bennion, you know that... Herra Bennion, te voitte kertaa kerran, Arto, kyllä, että me kyllä testaamme ajoneuvoa meillä. What I'm going to say, I was going to mention something about... Niin, tässä lopussa ajattelin, että jotain tästä katsotuksestakin vielä, mutta pyrin kuitenkin välttämään sitä, että toista, mitä mitä herra Hertog täällä totesi, koska oikeastaan minä itsekin olen kertoa tämän asian. Ymmärrän kyllä, miksi komissio ottaa tämän asian esille, erityisesti kun meillä on enemmän räätylittävää kauppaa kauppaa ajoneuvojen suhteen. Ja enemmän ajoneuvoja kuljettavat sisämarkkinoilla muut toimijat. Joten tässä on kyllä selkeä syy sille, mitä komissio pyrkii tässä tekemään. Että parannetaan standardeja ja ne parhaiden standardien suuntaan. Joten tässä mielessä ole kyllä pitkälti tukemassa tätä erotuksen tausta-ajatusta, mutta kuitenkin, kuitenkin tässä aika monta muttaa vielä matkassa. En näe mitään perustetta sille, että laitetaan soveltamisalaa sille, että, että muut, muun tyyppiset vaikka perävaunuttaisiin tähän mukaan. En tiedä, kuinka monta kuolemantapausta teillä aiheuttaa joku rikkoutunut perävaunu. Se on ollut 5 prosenttia Saksassa rikkinäisajoneuvolla yleensä, ja olettaisin, että tällainen perävaunuprosentti ei sitä pysty ehkä ollenkaan todentamaan sitä, sen vaikutusta. Joten uskon, että tämä olisi hyvin kallista ottaa ottaa perävaunut mukaan listalle. Ja jos sinulla on vaikka neljä, liveto ajo, ajoneuvo ja, ja testaan tällaista per, peränauvoa, niin välttämättä ei tiedetä, mitä pitäisi testata. Joten oikeastaan perävaunut eivät kuulu tähän. Ja kuulin myöskin huuna täällä, että neuvosto pyrki ottamaan mukaan traktorit Eikö tähän yli 50 kilometriä tunnissa kulkevat ajoneuvot, ei yli 40 kulkevat. Koska yli 40 kulkee, kulkevat melkein kaikki modernit traktorit 41-42 kilometriä tunnissa. Ja toki voitaisiin tietysti minunkin kulkee 42 kilometriä tunnissa, että minuakin kiinnostaa tämä asia tässä. Jotta traktorit ottaisiin mukaan tähän, se olisi kyllä virhe, mahdollisesti. Kuka niitä testaa? Kuinka pitkälle pitää esi ajaa, että näitä voisi käydä katsastuksessa? Pienet huoltamot eivät pysty tähän näin. Jotain siellä ehkä puolen maakunnan läpi ennen kuin löytyy paikka, missä voisi katsastaa niitä. Tätä pitäisi vielä katsoa. En tiedä, saiko Brian myöskin briefausta ajoneuvoihmisiltä kyllä, varmaankin hänkin sai. Mutta meidän pitää katsoa näitä historiallisia ajoneuvoja, niiden tilannetta. Pakotammeko niin, että niihin laittaa sitten tällaista asbestivaatimuksia noudattavat jarrupalat. Tämä on vähän nyt uudelleen muotoiluointiin. En tiedä, ehkä hän voisi meille ehdottaa jotain näihin historiallisiin ajoneuvoihin tai museoajoneuvoihin liittyen, jotka voisi olla hyväksyttävissä. Sitten direktiivi vai asetus? Minä haluaisin todeta, että asetusta voidaan tukea vain silloin, jos on vähemmäistandardi asetusehdotus. En usko, että UK palaisi kahden vuoden välin tapahtuviin katsastuksiin tai joku muu jäsenvaltio hyväksyisi täällä vuoden välin, tapahtu- välin tapahtuvat katsastukset. Joten se on varmaankin asetus, mutta vähimmäistandardeilla ei mikään, mikään määräävä asetus. Tällä hetkellä muotoiltuna se on liian määräilevä, liian tiukka. Joten meidän pitää ottaa huomioon se, että viimeisessä versiossa ottaen eri jäsenvaltioiden järjestelmät huomioon. Joissakin jäsenvaltioissa, vaikka UKssa, meillä on tämä paikallinen huoltamo, joka tekee tarkastukset ja testaukset. Ja tämä on paljon toimintaa. Ja muissa jäsenvaltioissa on taas erilaisia katsotuspaikkoja. Mikä sitten lopullinen tekstiirtus onkin, se pitää ottaa huomioon molemmat tilanteet. Ei se voi pakottaa toiseen tai toiseen järjestelmään. Ja lopuksi vielä tiedon jakoon liittyen. Testauslaitteiden valmistajat kävivät minun luona ja totesivat, että heidät on kyllä nyt unohdettu sen suhteen, että kuka tässä saa tiedon näistä ajoneuvosta diagnooseista. Eikä testauslaitokset eivät saa näitä, joten he eivät sitten myöskään voi käyttää sitä valmistuksen hyväkseen. He haluaisivat ottaa tämän mukaan, että olet myöskin tämän tiedon saajina mukana listalla. Tässä kaikki tällä hetkellä. very much. Kiitoksia. Rova Duran, olkaa hyvä. Oui, merci, monsieur le président. Quelques... Kiitoksia puheenjohtaja joitakin yleishuomioita näihin kolmen asian. Suhtaudun tähän aika myönteisesti sekä turvallisuus että tietenkin ympäristökysymyksetkin ovat minulle hyvin tärkeitä, niin kuin se ei varmaan teitä paljon yllätä. On, onkin hyvä, että voidaan mennä eteenpäin hiukkaspäästöjen eikä ainoastaan hiilidioksidipäästöjen osalta. Tämä liittyy ympäristöön. Sitten asetustyyppistä meidän on tässä oltava varuilla niin, että emme pyri ohjailemaan liian voimakkaasti ja menemään liian raskaaseen hallintoon, koska sehän sitten tekee lopun koko mekanismista, jossa on liian monimutkainen yleisiä asioita. Peräkärrystä puhuttiin, olen aika pitkälti eri mieltä edellisen puhujan kanssa, vaikka toki haluaisin lisää tietoa ja kulmistilaisuudet tulee tässä auttamaan, mutta periaatteessa peräkärryssä on kyse myös epäreilusta kilpailusta maatalous, eh, ma, ma, eli tieliikennekuljettajien ja muiden välillä, kun on esimerkiksi traktorien väli, vetämiä kärryjä. Näin voidaan kiertää maantiekuljetuksiin liittettyjä sääntöjä ja tästä kuljettajat valittavatkin, koska jotkut viljelijät traktoreiden kanssa voivat hyötyä löysemmistä säännöistä ja kiertää näitä, näitä heidän, heihin kohdettuneita sääntöjä. Sitten ikää ja vuosittainen kilometrimäärin. Nämä ovat hyvin tärkeitä kriteerejä ja niitä voidaan arvioida ajoneuvoja Belgiassa. Jos komission ehdotus otettaisiin käyttöön, se ei muuttaisi mitään. Neljä vuotta siis ensin, sitten kaksi vuotta sitten juuri näin kuin komissio ehdottaa, että tämä toimii aika hyvin ja tämä katsastusrytmi on ihan hyvä ollut täällä. Sitten moottoripyörät moottoripyöräilijät ovat vastustaneet tätä paljon. Olisi kiinnostava kuulla heitä, koska he kiistävät tietyt luvut ja kuitenkin luvut ovat dramaattisia, kun katsotaan näitä onnettomuuksia. Kun ajatellaan on vakavuutta ja määrää, nyt niin pitäisi tietää, liittyvätkö onnettomuudet eh, ajoneuvoihin vai kuljettajien käyttäytymiseen vai molempiin. Joka tapauksessa eh, nämä luvut ovat tärkeitä, pitää tietää, onko katsastuksesta ja hyötyä vai eikö se tule muuttamaan millään tavalla, vaan vain lisäämään kustannuksia. Kustannuksista vielä jotkut viittasivat tähän. Olen tietenkin yhtä mieltä siitä, että ei mitään ylimääräisiä suhteettomia katsastuskustannuksia pitäisi tulla, mutta turvallisuudella on kustannuksensa, myös ilmanlaadulla on kustannuksensa. Jos ajoneuvolla olkoon se sitten ammattikäytössä tai yksityiskäytössä tai olkoon se moottoripyörä, jos siitä, että seuraa kustannuksia. No kustannuksenhan on myös äh, luvista ja kunnossa pitämisestä ja sitten on myös kustannuksia siitä, että voidaan taata paitsi oma myös muiden turvallisuus. Kyllä kustannuksia on hillittävä, mutta äh, on hillittävä, mutta se, että kuluja on, on rajoitettava kuluttajalle, kuljettajalle niin se on vain marginaalinen kommentti, koska on aivan selvää, että turvallisuus maksaa. Sitten kun ihmiset loukkaantuvat tai kuolevat, niin onhan siitäkin kuluja. Joten toki on parempi pyrkiä toimimaan aikaisemmassa vaiheessa tämän välttääkseen. Tietojen vaihdosta. Minusta tämä on erittäin tärkeä. Tämä on kolmas teksti tässä. Luulenpa, että tähän kyllä sitten liittyy myös tietojen, kerättyjen tietojen laatu niin, että tiedot olisivat mahdollisimman helposti vertailtavia. Siksi olisikin hyvä, että meillä olisi harmonisoituja tietoja, mutta joka tapauksessa olisi hyvä, että meillä olisi alun perin tietokannat, joista voidaan sitten kerätä tietoja. Usein on vaikeaa vetää näistä mitään oppia, mutta joka tapauksessa on tärkeää saada aikaan tietojen harmonisointi niin että ajoneuvotkin voivat sitten liikkua paremmin. Nehän liikkuvat joka puolella EUta, niin nehän on tehty liikkumista varten, joten eri, eriytyneet kansalliset tiedot näin kerättynä poistuvat meiltä tärkeitä välineitä. Kiitän esittelijää ja varjoesittelijöitä nyt mielelläni kuuntelen eri tahojen kommentit. Kiitoksia. Merci président, mes chers collègues je serai aussi... puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minäkin puhun aika lyhyesti näistä kolmesta tekstistä. Varmaankin kaikki olemme yhtä mieltä näistä huolista ja tavoitteista, joita komissio on ehdottanut. Pyritään ehkäisemään tieliikenteen vaaroja ja myös ympäristösuojelu on tässä tärkeänä. Haluaisin palata muutamaan asiaan ja tehdä vielä yhden ehdotuksen, joka osittain osittain liittyy tämän keskustelun alkuun. Tästä on alkamassa hyvin kiinnostava työ. Ensimmäinen kysymykseni kuuluu, kuuluu tällaista kansallista kohdentamisjärjestelmää ehdotuksen mukaan. Katsastuksissa olisi kohdennettava erityisesti toimintaa korkeariskisiin yrityksiin niin, että vähennetään niiden hallinnosta takaa, jotka hoitavat ajoneuvonsa hyvin. Tähän liittyy yritysten, yritystoiminnan harjoittajien riskiprofiilit. Minä tulen alueelta, jossa on lähellä kolme muuta jäsenvaltiota ja vielä lisäksi yksi muu maa, joka ei ole unionin valtio. Meillä rajat ylittävä liikenne on hyvin tuttua. Asetusehdotuksessa ei missään määrin täsmännetä sitä, onko tässä tarkoitettu muissa maissa rekisteröityjä ajoneuvoja, ovatko ne sitten EU-maita tai eivät. Tästä saattaa aiheutua syrjintä, ongelmia ja jotta valvonta olisi, ei myös ongelmia valvonnan tehokkuudelle. Toisessa maassa rekisteröityjä ajoneuvoja varten olisi ehkä hyvä olla olemassa eurooppalainen rekisteri, myös maantien kuljetusrekisteriin voitaisiin liittää. Sitten kunnollisista katsastuksista komission ehdotuksessa ehdotetaan, että ne ajoneuvot, joiden alkuperäinen tarkastus ei ollut asianmukainen, niin niille tehtäisiin syvällisempi katsastus, jonka toteuttaa joko mobiili yksikkö tai tarkastuslaitos, jonka pitäisi olla välittömässä läheisyydessä tai ainakin 10 kilometrin säteellä alkuperäisestä tarkastuspaikasta tai katsastuspaikasta. Niin kuin täällä on mainittu, monissa maissa on erityiskatsastuksia, joissa otetaan huomioon erilaiset kansalliset ja alueelliset ja maantieteelliset piirteet Ranskassa meillä 500 katsastuspaikkaa raskaille ajoneuvoille. Enemmistö näistä sijaitsee yli 10 kilometrin päässä paikoista, joissa tavalliset katsastukset tehdään. Saksassa ei ole mitään mobiileja katsastusyksikköjä, jos tällainen pitäisi perustaa, niin siitä tulisi suuria kustannuksia ja näinä budjettikireyden aikoina omassa maassani ja muissakin maissa johtaisi kyllä tiettyihin toteuttamisvaikeuksiin. Sitten toinen kysymys, tai oikeastaan se liittyy lainsäädännön tehokkuuteen, nimittäin lasten tarkastuen meillä ei ole mitään, a, a, Espanja, mitään eurooppalaista sääntelyä, joka koskisi tätä asiaa. Eikä olisikin parempi, että tämä otettaisiin lainsäädäntötekstiin, jossa jossa erityyppiset ajoneuvot, jopa, jopa traktoritkin ja erityyppiset kuormat huomioitaisiin, ja näin meillä olisi täsmälliset lainsäädännölliset puitteet velvoitteet ja, ja niihin liittyvät sanktiot. Lopuksi hyvä puheenjohtaja Filvenjan kollegani puhui tästä juridista välineestä. Jos siirrytään direktiivin tapaiseen joustavampaan välineeseen, niin voi, onko se parempi vai tarvitaanko asetus, jossa vahvistettaisiin vähimmäiskynnys katsastuksille? Muussa tapauksessa on vaikea tätä, täytäntöpanna tätä tekstiä ainakin Ranskassa. Kiitoksia. Kiitoksia. Vain muutama avainsana vielä tähän näin. Tässä koko paketissa meidän pitää katsoa sitä kysymystä, että onko asetus, onko se oikea väline tähän – ja mitä oike- tämä oikeuden harmonisointi tarkoittaa. Ja oikeastaan eri tilanteissa olemme ratkaisseet kyllä ongelmat aika hyvin aina. Ja välttämättä silloin, kun asiat on ratkaistu hyvin, niin asetusta ei tarvita. Eikö tämä tärkeämpää on se, että meillä on ensinnäkin standardeja ja mitä tulee juuri tarkastusten laatuun, koska Tämä on liikenteen turvallisuuden kannalta tärkeämpää kuin se, että kuinka usein joku ajoneuvo viedään katsastukseen. Haluaisin ottaa tämän esille, koska olin Strasburgissa tapahtumassa, puhuttiin juuri tästä kilometripetoksesta, joka tapahtuu. Täällä on teknisiä ratkaisuja, jotta voidaan sitten kilometrinäytön manipulointia estää. No tämä pitenkin ottaa huomioon muualla, koska katsastuksessahan taas vain todetaan pelkästään kilometrimäärä. Sitä ei voida nähdä, onko sitä, sitä manipuloitu, sitä kilometrimäärää. Haluaisin ottaa asille myöskin muita asioita, koska olen oman ryhmäni varjoesittelijä, nämä tien päällä tapahtuvat kontrollit. Onko tässä asetus todellakin tarpeelle vai riittäisikö direktiivi? Kyllä tästä voidaan keskustella kaikissa kolmessa asiassa kyllä oikeastaan. Ja voidaan miettiä sitä, että miten voidaan taattaa se, että kaikissa jäsenvaltioissa tarkastustiheys on yhtä suuri. Tässä tarvitaan enemmän harmonisointia kuin tässä komission tekemässä erotuksessa. Meidän pitää katsoa myöskin riskin arviointi, järjestelmiä, koska tällä, tällä hetkellä tehdään vain tosia satmanvaraisia, tienvaraisia tarkastuksia. Ja mitenkin voi olla, että joku yritys silloin tulee useammin siellä negatiivisesti esille, ja tämä ei sitten näy tilastotiedoissa mitenkään. Tavallaan tässä komissio pelaa lottoa ja kertoo lottonumerot etukäteen, joten voitaisiin kyllä tätäkin tiukentaa. Ja kysymys on siitä, että miten koko Euroopassa luomme yhtäläiset toiminnan mahdollisuudet. Kun katsotaan komissioehdotusta, niin tulee sellaisia käsityksiä, että joissain maissa on ongelmia erityisesti yli tihoiden suhteen, ja joissain maissa taas sitten kontrolloidaan useammin. Voisin riskiarviointijärjestelmän avulla katsoa, kuka sai sitten kunnian joutua useamman valvonnan kohteeksi. Ja näen tässä suurta muutoksen tarvetta sen suhteen, että luodaan toimiva ratkaisu, joka lisää liikenneturvallisuutta, mutta ei johda siihen, että tietyillä alueilla tehdään epäilyksiä, tai, jotka eivät sitten kuitenkaan todellisuudessa toteudu. Merci, monsieur le président. Je crois qu'effectivement... Kiitoksia puheenjohtaja. Näissä kolmessa tekstissä on ehkä vähän päällekkäisyyttä. Onkin hy- erittäin tärkeää, että niitä käsitellään yhdessä niin, että saamme ne johdonmukaiseksi ja pehmäksi. Kolme huomiota. Ensinnäkin tieliikenneturvallisuusasioissa laitteiston kunto on tärkeä ja katsastus on juuri se keskeinen asia tässä. Koulutus, henkilökunnan koulutus ja henkilökunnan riippumattomuus ja katsastuslaitosten vastuu ovat seköjä, joita olisi vielä syvennettävä verrattuna komission ehdotukseen. Katsastus ei vielä riitä ja tarkastukset eivät riitä, vaan on myös vedettävä johtopäätökset näistä ja toimittava täysin riippumattomalla tavalla, kun näitä tarkastuksia tehdään. Komissio saa aikaan sekannusta, koska se antaa valtaa näille tarkastuslaitoksille, oikeastaan ne kuuluvat julkisille tahoille. Jos näillä tarkastuslaitoksilla on tarkoitus tehdä kertomuksia, niin minun mielestäni niillä ei pitäisi olla tällaista hallinnoista vastuuta ollenkaan. Moottoripyöristä Aivan totta. Moottoripyöräilijät ovat kovin kiihtyneitä tämän tekstin puitteissa. Olen tilastoja nähnyt. Ne ovat erilaisia kuin komission tilastot. Ja haluaisin, että syvennettäisiin vielä moottoripyöräonnettomuuksien kausiluonteisuuskysymystä ja erityisesti renkaiden kuntoaan. Näyttää siltä, että tietyt moottoripyörät nukkuvat talviunta, tai kuinka se nyt sanottaisiinkaan, ja keväällä sitten, kun otetaan tallesta ulos, niin renkaat eivät ole aivan kunnossa eikä kunnon paineessa ja näyttää siltä, että vuoden toisella neljänneksellä moottoripyörillä on eniten onnettomuuksia. Tämä kyseenalaistaa osan komission argumenteista koskien moottoripyörää sinänsä, koska tämä on yksi moottoripyörän elementti, joka on jo aiheuttanut onnettomuuden. Sitten mm, rekisteröinti ja katsastus. Tämä teksti on mielestäni liian määräävä. Ja olemme tilanteessa, jossa kaikilla ra- jäsenvaltioilla on rahoitusongelmia. Meidän on helpotettava varmastikin tietojen siirtoa, mutta niiden on oltava hyödyllisiä. Oliko katsastus siis mennyt läpi vai ei? Ja tarvittaessa pitäisi vaihtaa tietoa, mutta en usko, että tarvitaan mitään kovinkaan pitkälle menevää välinettä niin, että kaikkia tietoja voitaisiin vaihtaa, koska vain jotkut tiedot ovat hyödyllisiä. Kiitoksia. Mr. Dunn, I think the biggest, um... Kiitoksia. Niin, onko nämä äh, asuntovaunut, onko tämmöinen talviunella? Sitten vedetään vain se keväällä sieltä esille. Ruo Lichtenberg, olkaa hyvä. Ja herzlichen Dank. Kiitos. Minä haluaisin hiukan jatkaa siitä, mitä kollega Ferber sanoi. Minua kiinnostaisi erityisesti ensinnäkin katsastusten laatu ja, ja se, miten usein katsastuksia on. Nämä ovat olennaisia elementtejä, jotka tarvitsevat kriteereitä, jotka täytyy löydä lukkoon. Se on selvää. Mutta jos meidän ei onnistu täällä saada aikaa mitään järkevää, siitä tulee hyvin vaikeaa. Minä olen hiukan eri mieltä, kun on kysymys siitä, mikä oikeudellinen laatu tällä tulisi olla. Jos ajattelemme, miten viime vuosina on pantu toimeen eurooppalaista lainsäädäntöä jäsenvaltioissa, erot ovat niin suuria, että enää ei ole olemassa edes sitä lisäarvoa, joka saadaan eurooppalaisesta säätelystä. Minä kuitenkin pelkään, tai ymmärrän sitä pelkoa, mikä on niissä maissa, joissa on tiukkaa valvontaa, että nämä maat eivät halua menettää näitä, tätä tiukkaa valvontaa, mikä on minusta myöskin hyvin tärkeää, ajatellen nimenomaan liikenneturvallisuutta. Mutta kuten sanottua, minusta tämä on ongelmallista. Minusta erityisen tärkeältä näyttäisi ympäristön suojelun ja sitä koskevien kriteerien osalta se, että että meidän tulisi huolehtia siitä, että otamme mukaan enemmän kriteerejä kuin tällä hetkellä on. Tällä hetkellä <clears throat> se, mikä on mukana, ei ole suinkaan tyydyttävä tarvitaan enemmän. Tekninen kehitys on osittain ratkaissut ongelmia. Ennenhän monet ihmiset itse korjasivat autojaan, ja tätä kautta tietysti syntyi sitten ongelmia katsastuksissa, jossa näitä mm, hyväksyttiin, mutta tällä hetkellä se kyllä ole käytännössä enää oikeastaan mahdollista yksilöautojen tapauksessa. Minusta tämä kuitenkin on ongelma. Sähköiset protokollat, joita on, ne eivät ole edes sellaista luettavissa, jotka ovat tottuneet normeihin, joten tämä täytyy tulkita niin, että se olisi edes jossakin määrin luettavissa ja vertail- vertailukelpoista tämä tieto, koska muuten niissä maissa, joissa on paljon läpikulkuliikennettä, esimerkiksi ka- vakuutuskysymyksen osalta ei synny mitään lisäarvoa, koska tilanne ei parane. Tässä odottaisin vielä tiettyjä parannuksia. Tietysti nämä liikkuvat yksiköt, minä en oikeastaan tiedä mitä niistä sanoisin, mutta näen siinä tiettyjä ongelmia. Tällaista järjestelmää nimittäin ei ole kaikkialla ja sen laatukin vaihtelee. Miten tämä saadaan hallintaan? Siitä haluaisin ehkä kuulla sitten tulla jatkokeskustelussa, mutta tämä 3,5 tonnin raja, se on myös jotakin, mitä minusta meidän pitää vielä tarkastella. Ja nämä kevyt moottoripyörät ja kolmipyöräiset moottoriajoneuvot, tästä seuraa jälleen väärä, jälleen se sama keskustelu siitä, missä maissa niitä on ja missä maissa niitä ylipäätään enää olekaan. Niin, tässä on kysymyksiä sitten teille. Thank you, Chair. Indeed, quite, quite a number of... Kiitokset puheenjohtaja. Todellakin monakin, monia kysymyksiä ja kommentteja, mutta voi todeta, että hyvin positiivinen alku yhdessä tärkeässä asiakirjassa, eli yleisessä tie- turvallisuusasiassa, mikä tietenkään ei ole yllätys meille, koska teidän valiokuntanne ja tämä laitos on aina ollut hyvin tukeva ja auttanut meitä jo ennakolta tie turvallisuudessa. Ensinnäkin nämä tievarsitarkastukset ja näistä prosentteluvuista ja tarkastuksista EUn tasolla on noin 7 prosenttia. Ja 5 prosenttia, jota me tällä hetkellä otamme aika konservatiivinen luku. Mutta aika monessa ehdotuksessa me on tehnyt, että se on tämä vähimmäismäärä. Tämä on tietenkin eroja eri jäsenvaltiojen välillä. Ja tarkempi lista näistä eroista tai luvuista on sitten vaikutusten arviointi asiakirjassa. Riskinarviointi on käytävän yhdessä jäsenvaltiossa tähän mennessä joka on muodollisesti pyytänyt tätä, se on UK. Me erotamme, että tätä tehtäisiin kaikkialla Euroopan unionissa, koska on selkeä todistusaineistoa siitä, että sä saa aikaa huomattavaa parannusta testien parantamisen aikaansaamiseksi, ja nämä voidaan käyttää paremmin rajallisia resursseja, joita kaikilla jäsenvaltioilla on vaan käytössä. Tietenkin riski profiilien luomiseksi tarvitaan tietoa ja tietoja pitää vaihtaa. Tämä on tärkeä aspekti ehdotuksessa, jota emme tietenkään haluaisi vesittää. Tieto ei perustu kansallisiin perusteisiin, joita käytetään lainvalvontatehtävissä tiellä, vaan se perustuu tarkkaan tietoon yrityskohtaisesti, jotta voidaan todellakin kohdentaa niihin yrityksiin tämä tarkastus, joilla on kaikkein heikoin turvallisuustaso. Jos, jos tämä aiheuttaa ongelmia, niin voimme kyllä selventää sitä, mutta missään nimessä emme haluaisi erottaa tässä erotuksessa velvoitetta uudelle testille, kun omistajuus vaihtuu, että uutta katsastusta ei tarvita. Tämä ehdotus, tai oikeastaan tärkein ajatus tässä ajatuksessa on parantaa harmonisointia Euroopan tasolla, jotta voidaan tarjota enemmän mahdollisuuksia vastavuoroiselle tunnustamiselle. Yksi ajatus, joka on täällä esille, joka ansaitsee myöskin mielenkiinnon. Meidän ei pitäisi kiinnostaa huomioituna pelkästään mahdollisen vuosittaisiin katsastuksiin ajoneuvoille, vaan joistakin syistä tietty suhteellisuuselementti, kuten yksi esittelijöistä Sarah Kuhn esitti, joka perustuisi kilometrilukuun jota ajoneuvoilla on ajettu, voisi olla hyvä mahdollisuus löytää ratkaisu tähän kysymykseen. 10 kilometrin rajoite niissä tapauksissa, kun katsastuskeskusta sijoitetaan. Se pitää olla tärkeä elementti. Tietenkään kaikissa jäsenvaltioissa ei ole mahdollista luoda näin laajaa verkostoa. Mutta tämä on juuri se syy, minkä takia me pyydämme tästä mobiiliyksiköiden käyttöä, jota voitaisiin sitten käyttää eri, äärialueilla tilanteissa. Sitten vielä tämä kilometripetos, mittaripetos. Tämä on tärkeä asia, olen pyrkinyt ottaneet tässä esille. Se on tärkeä asia, ei pelkästään petoksena, vaan myöskin se liittyy myös tieliikenneturvallisuuteen. Ja tämän takia tämä ehdotus on hyvä mahdollisuus parantaa mekanismia, että voidaan tällaista petosta vastaan taistella. Ainoa tarkka tapa seurata ajoneuvon tarkkaa kilometrimäärää on säännölliset katsastukset. Tämä on ainoa mahdollisuus todentaa sitten kilometrimäärän muutoksia. Ja todetaan myöskin se, että onko mittauslaitteistoja käsitelty vai ei. Voisimme tässä kohtaa ehkä hieman parantaa myöskin tekstiä, kun on kyse eturistiriidasta niiden kesken, jotka ylläpitävät ja jotka tekevät tarkastuksia. En haluaisi mennä niin pitkälle, että, että mentäisiin katsomaan yhtä mallia, vaan siis Euroopan markkinoilla. Mutta jollain tavalla voidaankin tarkastaa tekstiä. Tässä voidaan taata se, että, että ne jäsenvaltiot, jotka panevat täytäntöön tämän määräyksen, niin tässä on tietty määrä periaatteita, joilla tarjotaan sitten mahdollisuus tarkastajille olla riippumattomia kaikista järjestöistä tai, tai huoltamoille myöskin tarjotaan tämä vastaavalla mahdollisuus. Tietenkin soveltamisalasta on tärkeää katsoa tätä myös. Uskon, että meillä on mahdollisuus, että voimme päästä tässä pidemmällekin. Moottoripyörät ovat hyvä esimerkki tästä – Meillä on myöskin paljon asiatietoa tästä käytössämme. Ja moottoripyörät ovat muuttuneet viime vuosina aika paljon. Ja teidän laitoksenne on viime aikoina juuri muuttanut hyväksyntäjärjestelmää, joka tekee moottoripyörästä hyvin paljon samanlaisen kuin muistakin ajoneuvoista, tähän vaikka voidaan uutta teknologiaa, kuten APS-jarrutusjärjestelmä. Ja tämä kertoo meille sitä, että voidaan ottaa huomioon nämä ajoneuvot vastaavalla tavalla näissä säännöllisissä katsastuksissa. Perävaunuista meillä on todellakin vähän lukuja, mutta kaikki keskustelut, joista me olemme käyneet kansallisten hallintojen kanssa, tuli selkeästi esille. Tässä on myöskin turvallisuuskysymys esille ja meidän pitää kattaa myöskin perävaunut. Joissakin jäsenvaltioissa kyllä perävaunut ei ole rekisteröitynä, kuten pitäisi, joten he ovat katsoneet tätä ehdotusta ja tavallaan hallinnollisen taakan muodossa – Jotta tämä ehdotus voisi toimia, niin todellakin meidän pitää pystyä sitten myöskin jäljittämään kaikki perävaunut. Mutta turvallisuusasiasta ei ole koskaan keskusteltu niiden keskustelun aikana, jota kävimme täällä. Sitten traktorit vielä kerran. Tässä on asia, joka pitää katsoa. Emme tietenkään katso tässä niitä traktoreita, jotka ovat silloin tällöin maanteilla, vaan katsomme traktoreita, jotka käyttää säännöllisesti yleisillä teillä kuljetukseen. Tämä on se syy, miksi me uskon, että meidän pitäisi ottaa myöskin nämä tässä huomioon. Että niitä pitäisi tarkastella myöskin muiden kaupallisten ajoneuvojen kanssa yhdessä. Että voisimme ehkä tarkentaa tekstiä siinä mielessä, että emme tässä missään nimessä pyydä alkuperäisosia alkuperäis, alkuperäisosia, vaan pyydämme äh, varaosien hyväksyntäjärjestelmää, joka tekee sitten myöskin koko valvontajärjestelmästä sen arvoisen, jonka se ansaitsee. hetkessä ehdotuksessa me toteamme, että kaikki ajoneuvot, jotka ovat yli 30 vuotta vanhoja, ne ovat järjestelmän ulkopuolella. Ja tämä on huomattava muutos tämänhetkiseen järjestelmää, jossa tällaista ei ole näin selkeästi todettu. Sitten asetus vai direktiivi. On kiva kuulla kaikkien taholta, että tässä asetusta on tuettu aika pitkälti. Ja tiedämme kuitenkin tämänhetkisen lainsäädännön ongelmat, jotka juontavat juuri siitä alkunsa, että se on direktiivi. näemme myöskin tämän siinä mielessä, että eroja on paljon jäsenvaltioiden välillä. Mutta tietenkin, jos olisi asetus, olisi minimistandardi asetus, ja tässä mielessä huomaan kyllä sen, että meidän pitää selventää tätä ja todetaan näiden kolmen erotuksen puitteissa, että tässä puhutaan vähimmäistandardeista. jako seuraavaksi. En usko, että tässä on mitään ongelmaa, että tiedon saajien määrää laajennetaan. Että vaikka laitteiden valmistajat, siis testilaitteiden valmistajat saisivat myöskin tiedon. Tämä oli virhe meidän taholtamme, että me ottaneet tämän huomioon. Ja olen myös erittäin tyytyväinen, että voin tehdä yhteistyötä teidän kanssa, että voimme parantaa vertailtavuuden, siis tiedon vertailtavuuden tasoa, jotta voidaan taata se, että jokainen kansallinen hallinto ja kaikki kolmannet osapuolet voivat käyttää hyväkseen tietoa, jota on tehty näillä tarpeellisilla IT-välineillä. Uskon, että näin katsoi suurimman osan kommenteista. Tärkeät luvut, vaikka ne ovat siellä vaikutusarvioinnissa, niin voin lähettää nettenkin sihteeristölle, niin voitte katsoa sitten nekin sieltä. Näin kaikki kort on katettu. Kiitoksia. Haluatko esittelijät vielä palata aiheeseen? Rakkoon. Koon. No, Aivan lyhyesti. Uskoakseni voimme tarttua rakenteisiin asteittain. Keskeinen aihe on tämä teknisessä että niiden saattaminen yhteiselle tasolle, se on perusedellytys. Mitä moduuleja sitten tutkitaan ja sitten tämän katsosorganisaatioiden riippumattomuus on myös ratkaisevan tärkeä, sama myöskin niiden pätevyys ja miten katsausinsinöörit koulutetaan, normit, jotka koskevat laitteita, komission edustaja juuri puhui tästä. Ja sitten on kysymys myös eh, jälkitarkastuksista ja tienvarsitarkastuksista. Pohjois-Ruotsissa on todennäköisempää, että törmää hirveen kuin vastaan tulevaan autoon. On myöskin asia, joka on ottava huomioon ja monia muitakin asioita pitää ajatella. Sitten tämä kaksipyöräistä ajoneuvojen tatsastus on asia, joka pitää myös pitää mielessä. Olisi mielenkiintoista komissiota kuulla arvio esimerkiksi Italiasta siellä 2009 vuodesta on ollut eh, tämä, näiden kaksi pyöräistä neuvojen eh, tarkastukset käytössä ja onko se parantunut liikenneturvallisuutta. Sitten tekstit standardit, joista herra Ferber puhui ja kilometrimäärä. Pitäisi katsoa, mikä on siis vakuutusyhtiöiden riskiarviointi. Kyllähän nekin tutkivat konkreettisesti, miten monta kilometriä vuodessa ja niin edelleen. En ottaisi huomioon pelkästään ajoneuvon ikää, vaan myöskin sen, miten paljon sillä on ajettu, mutta ei muita kommentteja. Mrs. Savisaar, did you want to say anything? Rova Savisaar, haluatteko kommentoida vielä? Mm, Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan pieni kommentti koskien sitä, mitä komissio juuri sanoi. Kun tämä paketti direktiivi astuu voimaan koskien kaikkia EU-ssa liikennöitseviä ajoneuvoja koskien, niin validit ratkaisut tässä olisi tällainen katsastuksia ja tyyppihyväksyntä koskeva mekanismi, mutta en ymmärrä, miksi meidän pitäisi tehdä katsastus uudelleen, kun siirrytään yhdestä jäsenvaltiosta toiseen, tai kun ajoneuvo vaihtaa omistajaa kun meillä on samanlaiset säännöt kaikille. En ymmärrä tätä tarvetta. Pitäisikö harmonisoida sitten vielä paremmin? kun katsotuksia tehdään niin kerta toisensa jälkeen. En ymmärtänyt tätä, en kuullut selitykseen tähän. Kyseessä on harmonisoitu teksti kuitenkin. Thank you very much. I... Kiitoksia. Oikeastaan minä ymmärsin sen niin komission jäsen, että, että ei tarvitse tehdä enää uudetta katsastusta niin, näin komissio vastasi. Näin hän sanoi. Hän totesi kyllä näin. Kyllä, hyvä. Voin taata teille, Rova Savisaari. Ei tarvitse uudestaan katsastaa enää. Hyvä, kollegat. Tarkistus jättää päivämäärä on 22.3., joka antaa teille sitten noin kolme kuukautta. Ja sitten tulee laustoluonnos koska se tulee tänne valiokunta 7.3. Tämä on lausunnon luonnos 7.3. Ja tarkistustun jättöpäivämäärä on 22.3. todennäköisesti. Hyvä. Sitten seuraava aihe. Viimeinen aihe tältä vuodelta. Herra Danelis, EUn meriliikenne- ja matkailupolitiikan edistäminen – Spiros, ole hyvä. Sinun vuorosi. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τελευταίο θέμα, αλλά νομίζω ιδιαίτερος ενδιαφέρον. Niin, viimeinen aihe, mutta erityisen mielenkiintoinen ja koko Euroopan kannalta uskoakseni Pyytäisin, että henkilöt, jotka poistuvat salista, voisivat olla ehkä hiukan hiljaa lähtiessään. Puheenjohtaja, aion olla lyhytsanainen komission tiedonanto osoittaa, että valitsevat olosuhteet, jotka liittyvät taloudelliseen toimintaan ja kestävään toimintaan meren alueilla ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Ja minusta on erityisen tärkeää viitata siihen, että ennen kaikkea nykyisten suurten kriisien johdosta Euroopan unionissa meri kuitenkin tarjoaa hyviä mahdollisuuksia. Olen työssäni tietysti ottanut huomioon myöskin muita mietintöjä, joita täällä valiokunnassa on työstetty. Meissnerin ja Komut Saakosin mietintö, joka koski integroitua meripolitiikkaa ja Van Dalin mietintö meriliikenne vuoteen 2018 tietysti myöskin. Niin. Minun mietinnössäni ei sunkaan ole tarkoituksena toistaa niitä esityksiä, joita me tai Euroopan parlamentti ovat jo aiemmin esittäneet. Mietintöni tavoitteena on valiokunnan työn pohjalta puhua siitä, minkälaisia toimia Euroopan tasolla täytyy toteuttaa, mutta myös siitä, mitkä kansalliset toimenpiteet ovat välttämättömiä siniselle kehitykselle. Olemme puhuneet siitä, että miten pitäisi muotoilla sen suuntaiseksi, että sanotaan selvästi, että tämä sininen kehitys, sen täytyy olla kestävää ennen kaikkea merenkulun, merimatkailun ja niin edelleen alueilla. On kolme ratkaisema tärkeää elementtiä – joissa tässä on kysymys ennen kaikkea radikaali tekninen muutos, joka koskee avomerellä tapahtuvaa toimintaa. Ja on selvää, että ympäristö on tietysti muuttunut kriisien myötä ja kolmanneksi nyt täytyy myöskin ottaa huomioon uusiutuvat energialähteet ja, ja meriliikenteen intensiivistyminen verrattuna tieliikenteeseen. Mitä tulee integroituun meripolitiikkaan, uskoakseni on välttämätöntä katsoa välin, välineitä, joita on aluesuunnittelun osalta käytössä, jotta voidaan puuttua tällaisiin yhteyksiin kysymyksiä, jotka eivät välttämättä ole yhteensovitettavissa tällä hetkellä, ei myöskään ajatella Euroopan tason asesäännöksiä, jotka koskevat merellä nimenomaan alueiden käyttöä ja rannikkoseuduilla. Sitten yhteistyö eri kansallisten viranomaisten kanssa, jotka ovat vastuussa rannikkojen suojelusta, kalastuksesta ja tullista. Täytyy saada enemmän yhteistyötä tietojen käytössä. Ja tärkeää on tietysti myös nuorille ihmisille, että varmistetaan merialan ammattityöntekijöiden työllistäminen. Tietysti tärkeää on myöskin, että me pitää mielessä, että me puhumme alueesta, jolla ei ole rajoja, merialueesta, jolla ei ole rajoja. Merenkulku on ratkaisevan tärkeää myös Euroopan sisällä, koska edelleenkin on hyvin mutkikkaita tullimuodollisuuksia, jotka luonnollisesti vaikeuttavat niitä helpouksia, joita sisämarkkinat ovat tuoneet ja itse asiassa estävät vapaan tavaroiden liikkumisen hyvää toimintaa ja ovat myöskin syynä myöhästymisiin ja korkeisiin kustannuksiin. Siksi onkin välttämätöntä, että me meren valtateiltä saamme tiedettyä esteet sivuun, koska sekin kuuluu näihin aiheisiin, joista olemme jo aiemmin puhuneet. TNT ja CEF. Sitten rannikot ja merien alan matkailu. Mehän kävimme joitakin aikoja sitten keskustelua matkailun task forcein kanssa ja komission tiedonannossa on todettu, että matkailu rannikoille ja merialueille on 1,1, vasta 1,1 prosentista työpaikoista Euroopassa ja siksi tämä on hyvin tärkeää toimintaa. Meidän ei pidä unohtaa sitä, että tällainen temaattinen matkailu lisääntyy yhä enemmän. Yhä useammat ihmiset eh, osallistuvat risteilylle, käyvät purjehtimassa, käyvät urheilulomille eh, tai harrastavat ekologista matkailua. Ja huolimatta talouskriisistä, jossa olemme, tiedot osoittavat, että nykyinen matkailija ei pelkästään etsi auringonpalvontaa rannoilla. Ja olemmekin sitä mieltä, että monia aiheita, jotka tässä yhteydessä ovat sellaisia, että niihin tulisi kiinnittää huomiota, on alueita, joilla matkailu ovat tärkein tulolähde. Ja silloin todellakin on huolehdittava siitä, että ei saisi liikaa vaikuttaa tilanteeseen matkailun sesonkiluonne. On selvää, <clears throat> että rannikkovyöhykkeillä kestävyys on varmistettava ja on myöskin investointava eriyttämiseen ja innovaatioihin, jotka koskevat eri tuotteita ja palveluita, joita tarjotaan rannikkohöydöllä myöskin alueella, missä myöskin harjoittaa yhteistyötä kuntien kanssa ja matkan järjestäjien kanssa. Eikä saa unohtaa sitäkään, että rakenteita, infrastruktuuria on parannettava, samoin satamia, nimenomaan Euroopan investointistrategian puitteissa. Tässä yhteydessä olisi viittaa siihenkin, että 95 prosenttia maailmanlaajuisesta risteilylaivastosta on valmistettu eurooppalaisilla telakoilla ja ne taas puolestaan saavat 99 prosenttia käyttämästään materiaalista eurooppalaisesta tuotannosta. Ja viimeinen asia jo on nimittäin selvää se, että merenkulku ja matkailu rannikoilla johtaa tietysti merten likantumiseen. Viimeisin Euroopan komission kertomus osoittaa, että vaikka on monia direktiivejä, jotka koskevat tätä ongelmaa, edelleenkin on suuri ja se tietysti aiheuttaa ympäristökustannuksia. Haluaisin kiittää tarkkavaisuudestanne ja odotan mielenkiinnolla keskustelua. Thank you, Mrs. Meissner. Kiitoksia, hyvä Meissner, hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Angela Merkeltä kysyttiin vähän aikaa sitten, jos hän käsitteli tätä kriisiasiaa, niin hän sanoi, että meripolitiikka. Ja se on hänen lempiaiheensa. No tämä kertoo kaiken. Totta, on totta, kyllähän sanoi, sanoi näin. Tietenkin strategista syystä en totesi näin, mutta tämä on totta. Ja omassa mietinnössäni jo kaksi vuotta sitten totesin, että maapallo on 70 prosenttia vettä. Ja 2050 meillä on noin 9 miljardia ihmistä maailmassa. Kaikki on kuljetusvälineitä, syödä kalaa, No, kaikki, mutta melkein monet haluavat myöskin mennä rannikolle lomalle, joten haluat myöskin energiaa, joka tulee elämäkseen enemmän mereltä, haluat myöskin raaka-aineita, jotka ovat enemmän merestä saatavia. Merestä löytynyt myöskin paljon lääkkeitä, siis merituotteista voidaan tuoda tehdä lääkkeitä. Joten kyllä meripolitiikka on tulevaisuuden aihe. Ja kalastusvaliokunnassa olin myöskin Adrian ja Ionianmeren politiikan varjoesittelijä. No mikä tässä nyt naurattaa? No, no niin, hyvä. En nyt halua käydä koko mietintöä läpi, jota komissio on ehdottanut. Täällä kyllä herra Danelis kertoi tämän jo hyvin. Totta kai meidän pitää katsoa kuljetusaspektia, koska myöskin kuljetus on tärkeä tulevaisuuden kannalta ja se lisääntyy tulevaisuudessa. Myöskin, myöskin turismi sitten on toinen tärkeä alue, jotka ovat tulevaisuuden alueita. On todellakin tärkeää, että huolehdimme siitä, että sinne kasvu ottaa huomioon. Eh, täällä komissio puhuu aina turismista tai energiasta tai raaka-aineesta, vesiviljelystä ja bioteknologiasta. Joten tässä on monia kasvualueita, jotka ovat niin tunnettuja, mutta ovatkin tärkeitä, että voidaan kehittää. Ja mainitsen tästä vielä yhden välinen näistä monista. Se on tämä merialuejärjestys. Tämä on, tähänkin liittyen meillä on ehdotuksia, vesiviljely ja energiantuotanto samalla paikalla merellä. Tämä on yksi ajatus. Meri aluetta voidaan tietenkin käyttää, mutta semmoista kilpailemasta alueesta sitten taas laivaliikenne, vesiviljely ja, ja ehkä tietyt raaka aineet tuottajatkin vielä. Joten on tärkeää, että tässä yhteydessä katsotaan alueellisia taloustoimijoita ja että jäsenvaltiot ovat tässä mukana, että voidaan, miten voidaan optimaalisesti merestä saada tuloksia aikaiseksi ja luoda sitten työpaikkoja, kasvoja ja merialan kasvua. Joten odotan innolla yhteistyötä herra Tanelisin kanssa. E, tästä tulee varmaan hyvä mietintö ja tästä voimme keskustella vielä. Thank you, Mrs. No, I... Kiitoksia. Niin, Robert ei varmaankaan halunnut, että laivat törmäävät mihinkään hirviin. Tämä oli hänen ongelmansa. Rote, Yes, we, otherwise we might have to... Niin, koska muutenhan jouduttaisiin ilmoittamaan antamaan tällainen äh, keiju- ja turvallisuusvaroitus. Ja se ollut kovin hauskaa edes englanniksi ilmeisesti. Well in English neither. No niin, nyt on jouluaika, joten ei sillä väliä. I'm waiting. Niin, minä odotan täällä joululeivonnaisia. Kuitenkin niin oli nyt tullut tänne juuri ja tutustuin komission kertomukseen ennen kuin tulin tänne. Tämä on hiukan outoa ajatusten vaihtoa, koska meillä oli mitään, mitä olisimme saaneet tässä esittelijältä, mutta siinä on varmaan hyvä syy, mutta toisaalta tämä keskustelu on nyt hiukan ennen Ja vihreän ryhmän puolesta kuulin juuri, mitä Rova Meissner sanoi, että kysymys on siitä, että pyrittäisiin saamaan kaikki mahdollinen irti merestä, mutta uskoakseni on useampia tapoja kuin yksi saada enemmän siitä, mitä meillä jo on. Ja merten suojelu ja saastuminen, ilman saastuminen, merten saastuminen, <clears throat> melusaaste ja meriympäristön suojelu, merten pohjien suojelu, näiden täytyy olla prioriteetteja. Emme me voi vain iloisesti ristohyödyntää niitä, repiäksemme niistä kaiken irti. Ja odotankin mielenkiinnolla tätä keskustelua ja katsotaanpa sitten, miten sitä voidaan kehitellä. Mutta tällä hetkellä minusta kun me sanoin sitten, että meidän me pitäisi käydä keskustelua sitten, kun mietintö on saatavilla. You will have a Kiitos. Tämä on vain tällainen ensimmäinen ajatusten vaihto esittelijää varten, jota ehkä tällainen tietojen kerääminen paperille. Ja nyt sitten Vlastov, EPP. Merci, monsieur le président. Puheenjohtaja. Euh, on aivan selvää, että meidän on sovitettava yhteen ympäristö ja toiminta, mutta sama pätee sekä meri- että maa-alueilla. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että on aivan selvää, että tuen komission ehdotuksia, jotka koskevat sitä, että täytäntöönpano olisi tehokasta ja harmonista tämän yhdennetty meripolitiikan kannalle. Meriarannikkoille alueiden kehitystä on täysin oikeutta nämä aloitteet, mutta meidän on mentävä paljon pidemmälle ja niin aiomme tehdä tämän mietinnön kautta ainakin minun tietääkseni. Tietojemme mukaan ne esteet, joita pekko yritysten tiellä on, jotka eivät ole mitenkään pieniä ja ne koskevat erilaisia ympäristöhaasteita ja vaikeita saada rahoitusta ja tietoja ja työvoima puuttuu, suunnittelumekanismit ovat hankelia ja niin edelleen niin edelleen. Minun merialueiden aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden hallinta ovat kaksi välinettä, joilla näistä esteistä olisi päästävä yli. Aloitan merialueiden suunnittelusta. Se tarjoaa meille mahdollisuuksia, joilla voidaan vahvistaa yhteistyötä ja koordinaatiota eri val- toimivaltuustasojen välillä, eri taloudellisten sektoreiden välillä ja eri alueiden välillä. Samanaikaisesti voisimme päästä tasapainoon kahden prioriteetin välillä, nimittäin että eri tyyppisiä toimintoja olisi merialueilla ja samaan aikaan voitaisiin käyttää tehokkaasti ja kestävällä tavalla näitä resursseja. Vaikka onkin erimielisyyksiä tavoista, kuinka tähän päästään, niin uskon, että tavoitteista olemme yhtä mieltä. Sitten meillä on yhdennetty rannikkovesien hallinnointi. Sen kautta pitäisi tietyt rannikkoalueet päästä kehittämään omaa talouttaan. Ja jotta tähän päästään, on parannettava satamien liikennettä tähän tavoitteeseen voidaan päästä myös näiden Euroopan laajuisten verkostojen kautta. Tämähän on käynnistämämme hanke. Sen lisäksi olisi sovitettava yhteen inhimilliset toimet rannikkoalueilla ympäristön suojelun kanssa ja ympäristön monimuotoisuuden suojelun kanssa. Tähän liittyy kilpailukyky ja työllisyys keskeisinä tekijöinä. Mutta tämän ei pitäisi olla mikään uhka ja vitami siihen, mitä kollega sanoi, tämän ei pitäisi olla uhka ympäristölle, joka on jo nyt heikentynyt. Meri- ja rannikkoalueet, matkailu, matkailu, joka mereen, ovat kuitenkin sektorit, joilla on jatkettava kasvua ja tämä nähdään tänä päivänä risteilytoiminnassa. Mutta silloinkin tämä toiminnan on huomioitava ympäristösääntely ja rannikko- ja merialueiden perintö, talous ja ympäristö eivät ole ristiriidassa keskenään, jos niitä kohdellaan asiallisesti. Tämä nähdään meriliikenteessä, se on ala, jolla meidän on edistettävä useiden liikennemuotojen käyttöä, multimodaalit, rannikkoliikenne, kabotaasiliikenne, yhdistettynä tieliikenteeseen ja niin edelleen. Mietintöön olisi myös otettava mukaan merialueiden klusterit. Nämä ovat hyvin lupaavia aloitteita, koska samaan paikkaan kootaan kaikki toimijat, asiantuntevuus ja palvelut, jotka liittyvät mereen. On aivan selvää, että sinisen kasvun käsitteen pitää olla koko politiikan ytimessä, koska se on välttämätön väline, jotta voitaisiin samanaikaisesti edistää kasvua, kilpailukykyä, työllisyyttä ja kohesiota ja samaan aikaan tehdä alueita houkutteleviksi ja huomioiden kestävä kehitys. Tässä se, mitä halusin tiiviisti ja lyhyesti ilmaista, mutta uskon, että olin täsmällinen koskien komission avainkysymykseen ja niiden asioiden olisi oltava mukana tulevassa mietinnössämme. Kiitoksia. Herra Kuhn, vielä puheenvuoroa vai haluatko puhua, kun tuota ainoa mies tässä näin? No niin, hyvä. Tämä kertoo kaiken. Rouva Ajala, olkaa hyvä. Sí, gracias, eh, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää tästä valiokunta aloitteesta mietinnöstä. Haluaisin kiittää esittelijä niin, että voimme työstää nyt tätä aihetta, joka on nyt talouskariisin kourissa jossakin tapauksessa, kun ajatellaan perheiden lomia esimerkiksi tai pidemmälle suuntautuvia matkoja ainakin omassa maassa, niin, niin näitä on kyllä rajoitettu aika lailla sen sijaan risteilyt, jossa maksetaan sen, mitä jotain kuluttaa, niin ne ovat kyllä säilyneet vielä vaihtoehtona perheille kriisistä huolimatta ja siitä huolimatta, että Rova Merkel kohtelee meitä kaltoin, niin olemme silti kykeneväisiä selviytymään ja jonkinlaisia pakoreittejä risteilyjen muodossa voimme itsellemme keksiä. Äh, herra Danielisille niin kyllä, aivan näin, äh, hyvä edustaja. Kyllä me pidimme saksalaisista, mutta nyt rova Merkel saa kyllä meidät harkitsemaan tätä rakkaussuhdettamme, mutta emmeköhän me tästä toivu. No, vitsit vitsinä. Edustaja Daneli, sille haluaisin kommentoida. Täällä on joitakin tärkeitä asioita, jotka olisi huomioitava. Työllisyys ja pätevyyskysymykset. Tässä yhdistyy kaksi tekijää, merialueet ja matkailu. Näyttää siltä, että kuka tahansa kelpaa hoitamaan näitä asioita. Kuitenkin jo, joskus on niin, että työvoimaa tai kunnon pätevyyksiä ei näille aloille löydy. Siksi tässä, tämä olisi hyödyntävä niin, että työllisyys näillä alueilla olisi todella laadukasta ja voisimme tarjota sitä nuorille eurooppalaisille tai muualtakin tuleville. Ja näin voisimme tunnistaa nämä pätevyydet. Sitten pääsy ja tu- turvallisuus, meri, matkustajien tiedosta. Tästähän jo onkin perusta luotu niin, että voitaisiin huomioida kaikki on matkustajien oikeudet, erityisesti pääsykysymykset, mutta myös muut tiedotuksen ja muihin liittyvät asiat. Sitten turvallisuus, risteilijäalukset ovat kelluvia kaupunkeja ja niissä on riskejä, joita ei ole huomioitu ja Jotta voitaisiin varmistaa, että matkailu olisi luotettavaa ja houkuttelevaa, niin meidän olisi varmistaa, varmistettava, että ne, jotka lähtevät risteilylle, eivät joudu sellaisiin onnettomuuksiin, joita nyt on nähty. Sitten ne saastuminen, tästä on jo puhuttukin. Päästöistä on puhuttu. Nämä kelluvat kaupungit eli risteilyalukset ovat paikka, jossa olisi oltava suunnitelma kaikkia näitä saasteita ja päästöjä varten. Ja kun satamista siirrytään toisiin, niin olisi huomioitava kaikki nämä asiat ja tarvitaan riittävät palvelut vaikutusten vähentämiseksi. Sitten raken, laivanrakennus. Meillä on Euroopassa Saksassa esimerkiksi merkittävää laivanrakennusta. Siellä rakennetaan näitä hienoja kelluvia kaupungeja. Viimeisimmän tekniikan mukaan olisikin tärkeää katsoa, mitä normeja, mitä standardeja näihin voidaan soveltaa niin, että näillä niin, että nämäkin alukset sitten lopulta eivät päätyisi tuonne Kiinan rakennettaviksi. Kiitoksia. Thank you very much. The only point I... Kiitoksia. Ainoa kommentti, jonka haluaisin tehdä herra Daniselle, on nämä risteilyihin liittyen. Eli mistä, nämä, mistä satamista nämä risteilyvaikutukset lähtevät ja minne ne päätyvät. Täällä on tiettyjä rajoituksia jotenkin olemassa jäsenvaltioilta, että risteilyt alkaa tietystä paikasta, tietystä satamasta. Ja tämä johtaa jotenkin tiettyyn hallinta, hallitsevan tilanteeseen minun maassani ainakin. Southamptonin satama dominoi markkinoita, ei kukaan, eikä halua päästää muita sitten markkinoille, eli siis lähtö- tai saapumispaikaksi näille risteilyille. Eli tämä olisi ainoa asia, että voisin katsoa turismi Eli pitäisi olla vähemmän rajoituksia sen suhteen, mistä risteilyt voivat alkaa ja, ja päättyä. Mutta tämä voisi olla päätös, joka voisi tehdä. Herra Simons pääosastolta. Yleensä mä sanon herra Komutsakis täällä. Karamitsos siis on täällä yleensä vastuussa näistä laiva-asioista. Tämä on vähän yllätys meille, että täällä on toinen henkilö tänään vastaamassa, kun puhutaan pinnalla kelluvista aluksista. Joten hämmästyksen saattelemaan annan puheenvuoro. Thank you very much, uh, chairman and, uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että olette minut tervetulleeksi. Tämä on ensimmäinen kerta varmaankin, kun olen tässä valiokunnassa. Ja yritän nyt sitten täyttää nämä suuret saappaat. <laughs> <laughs> um, so, uh... Niin. Ensinnäkin mitä halusin sanoa on se, että olemme valmiita ilolla merkitsemään ylös äh, sen tiedon, täytyy tehdä tästä aloitemietinnön, jolla seurataan komission työtä, joka koskee sinistä kasvua ja meripolitiikkaa. Se on osa nyt jo syntynyttä voimakasta perinnettä parlamentissa ja ennen kaikkea tässä valiokunnassa, mikä tukee hyvin meripolitiikkaa sinänsä. Ja odotamme mielenkiinnolla työn tuloksia. Mitä tulee sitten itse asiaan? On erinäisiä asioita, jotka haluaisin ottaa esille meidän kannaltamme katsottuna, mutta voin pitkälti sanoa, että olen yhtä mieltä niistä asioista, jotka sanottiin täällä tänään, joita esitti esittelijä ja muut valiokunnan jäsenet. Ensinnäkin tämän sinisen kasvun aloitteen myötä me pyrimme tekemään mahdollisimman paljon tukeaksemme sitä suurta roolia, joka meritaloudella on Eurooppa 2020 yhteydessä ja muuten kasvun ja työllisyyden edistämisessä Euroopassa. Meille on tärkeää optimoida meritalouden toiminnan optimointia ja ottaa huomioon kuitenkin ympäristön tarpeet ja harjoittaa yhteistyötä nimenomaan Euroopan voimakkaiden piirteiden osalta, jotka liittyvät merialueiden hyödyntämiseen ja käyttää sitä muillakin alueilla. Tärkeää on sitten myös se, miten kehitetään rakennealueita ja rakennetalo, rannikkotalouksia Euroopassa. Ja tätä kautta pyritään, pyrimme auttamaan siinä, missä jäsenvaltiot ovat kiinnostuneita harjoittamaan yhteistyötä eh, tällaisten meriallasalueiden strategioiden osalta. Yksi asia, joka tässä on erityisen tärkeää, on ajatella nimenomaan uusien sektorien kehittäminen, jotka etsivät pätevästi koulutettua henkilökuntaa, jotka jo ovat olemassa taloudesta, jotka voidaan äh, löytää taloudesta, jos liikkuvuutta sektorien välillä voidaan se lisätä ja ajatellen nimenomaan eri koulutusten opintosuunnitelmien joustavuutta. Täällä puhuttiin matkailusta, mikä on meille myös hyvin tärkeä alue, ei pelkästään ajattelen talouden kokoa, vaan ajattelen myös potentiaalia tulevaisuudessa ja ennen kaikkea kestävyyttä, samoin kuin kasvua. Nämä ovat asioita, jotka kulkevat käsi kädessä. Tarkastelemmepa risteilyjä tai rannikkomatkailun kehittämistä laajemmassa mielessä. Tässä yhteydessä jäsenet kenties voisivat merkitä muistiin sen, että seuraava meripäivä on 22. toukokuuta Maltalla ja sen keski, keskeinen aihe on rannikkomatkailu. On myöskin muita talouden toimia, jotka ovat lähellä meidän sydäntämme. Olemme kuulleet merikuljetuksesta, sektorista, jolla Eurooppa on voimakas, myöskin laivan rakennus. Ennen kaikkea erityisalukset ja risteilyalukset ne ovat sellaisia alueita, jotka ovat olemassa, jotka ovat tärkeitä, joista olemme kiinnostuneita. Ja matkailun lisäksi on sitten neljä aluetta, joilla voitaisiin saada innovaation kautta lisää vauhtia. Yksi on sininen biotekniikka, vesiviljely, uusiutuvat energialähteet ja kaivostoiminta merialueella. tässä olemme puhuneet jälleen kerran siitä, mikä on kestävyyden ja kasvavillinen suhde tärkeää. Meidän kantamme katsottuna todeta, että se, että kehitetään talouden toimia rannikkojen ediställä on asia, joka tulee kasvamaan joka tapauksessa. Eurooppa on yksi niistä paikoista, joissa meillä on paras potentiaali tehdä siitä mahdollisimman kestävää. Tämä on siis tällainen win-win tilanne, ajatellaanpa asiaa miltä kannalta tahansa. Ja lopuksi vielä viittaus siihen, että olisi sellaisia välineitä, joilla voitaisiin leikata kustannuksia, joiden parissa me tällä hetkellä työskentelemme. Oli, oli mukava kuulla tästä erityistä aluesuunnittelusta merialueilla, mikä ei pelkästään mahdollista rinnakkaineloa eri taloudellisen toiminnan ja terveen ympäristön välillä, mutta se voi myöskin osaltaan edistää kustannusten vähentämistä ja investointien lisääntymistä merialalta tapahtuviin toimiin, ja se voi myöskin saada aikaan merialueiden valvontajärjestelmiä, joissa on tiedonvaihtoja ja myöskin tietojärjestelmiä, jotka tulevat kautta Euroopan unionin. Ja lopuksi tärkeää on todeta myös, että me pyrimme tekemään meren, merialueen talouden kasvusta sellaista, jota mahdollisesti tuettaisiin Euroopan erilaisilla rahoitusjärjestelmillä sekä niissä ehdotuksissa, jotka koskevat meri, Euroopan meri- ja kalastusrahastoa, jossa olisi erityinen osa, joka olisi omistettu integroidulle meripolitiikalle ja mikä täydentäisi erinomaisesti meritoimien rahoitusta muista rahastoista. Ja ensimmäistä kertaa nyt on esityksiä, jotka liittyvät yhteiseen strategiseen puiterahastoon, että siinäkin olisi myös tällaista meritoimintaa, toimintaa ja myöskin merialtainen alue tapahtuvaa taloudellista toimintaa, jossa jäsenvaltiot voisivat viitaviivaista ja koordinoida paremmin sitä, mitä ne tulevat tekemään seuraavan seitsemän vuoden aikana eh, nimenomaan kasvun ja kehityksen osalta näillä alueilla, nimittäin rannikoilla. Kiitoksia. Ei yhtään hullumpi suoritus ekalle kerralle. Varmaan jäsenetkin hyväksyvät tämän. Herra Danielis, onko teillä vielä kommentteja tähän? Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ε, όταν αναφερόμαστε στην αναγκαιότητα της βιώσιμης ανάπτυξης... Kiitoksia. Kun te puhuitte kestävästä kehityksestä, niin varmaan kaikki täällä ajattelimme, että pitäisi myöskin olla olemassa olosuhteet kestävälle kehitykselle ympäristön, työllisyyden ja yhteiskunnan kannalta – ja erityisesti juuri meri yhteyksissä on tärkeää poistaa esteitä tämän tieltä. Tämän takia tarvitsemme tästä meri aluepolitiikkaa. Sitten meidän pitää katsoa myöskin, miten voimme tehdä meriliikenteen ja kauppaliikenteen kilpailukykyiseksi. No, tämän kollegat totesivatkin täällä kyllä useammassa kommentissa, että voin kyllä täysin tukea sitä, että kilpailukyky ja yhtenäisten sääntöjen täytäntöönpano ovat ilman muuta tärkeää alueella, jolla on paljon kasvupotentiaalia, nimittäin risteilymatkailu. Minä uskon, että kaikki alueet, jotka ovat tämän yhteydessä tärkeitä, niitä pitää tukea, että voimme sitten luoda yhteisiä katsantokulmia asiaan. Tämä kaikki liittyy myöskin sitten siihen kysymykseen, kuinka tämä voidaan rahoittaa talouskriisin aikana ja kun säästetään ja budjetit kutistuvat, niin tietenkin tarvitaan vähän romantiikkaa ja naiviteettia, jotta voidaan nämä kaikki toimet rahoittaa ja panna täytäntöön. No miten tämä nyt jatkuu sitten tästä? No tietenkin kiinteässä yhteistyössä komission edustajien kanssa ja varjoesittelijän kanssa käydessä yhteistyössä varmaankin onnistumme luomaan mietin, joka tyydyttää kaikkia. Kiitoksia. No niin, herra Daniels, katsotaanko vielä aikataulua. Ehkä lausuntoluonnos on sitten huhtikuussa ja tarkistusten jättää päivänä ilmeisesti 30. huhtikuuta. Ja sitten äänestys äh, valiokunnassa toukuun kokouksessa, todennäköisesti. No niin, hyvä. Tämä viekin keskustelumme päätökseen. Minulla ei ole muuta asiat kohtaan mitään lisättävää, joten haluan vain muistuttaa seuraavan kokouspäivämäärästä maanantai 21. tammikuuta kello 15 Brysselissä. Ja toivotan teille kaikille hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta. Ja puheenjohtaja kiittää ystävästi tulkkeja. Ja toivoo kaikille muillekin komission jäsenille, kaikille työntekijöille hyvää joulua ja neuvost- valiokunnan sihteeristölle ja myöskin näille vahtimestareille, jotka auttavat kokouksissa. Joten hyvää joulua ja nähdään sitten taas reippaina ja raikkaina 21. tammikuuta. Kiitoksia, kokous päättyy.